muuta kokouksessaan. Puheenjohtaja kokous päätti 134 artiklan mukaisesti, että pidämme 23. päivä kesäkuuta keskiviikkona ylimääräisen istunnon kello 15.17. Tuolloin neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy kertoo parlamentille päätelmistä, jotka sovitaan 17. päivä kesäkuuta Euroopan neuvostossa tämä artiklan 15 mukaisesti Euroopan unionin sopimuksesta. Kins. Uh, Mr. President, I rise on a point... Puhemies, työjärjestyspuheenvuoro. Tiedustelen, onko tästä tulossa ennakkotapaus? että me löydämme täältä pöydiltämme sellaisia tietolähteitä, jotka liittyvät jonkinlaisiin allekirjoituspyyntöihin täysin riippumatta asian merkityksestä. Eikö voi pahoitella sitä, että meidän pöydillemme jaetaan tällaista roskaa ilman, että voimme asiaa mitenkään valvoa? Saadaanko tämä päättymään? All right, Atkins. We... Hyvä edustaja Atkins, me huomioimme tämän, se mitä sanoitte, tämä teidän protestinne vai miksi kestä nyt pitää kutsua? Yes, Mr. Lange. Edustaja Lange. Samasta työjärjestyksen kohdasta. Ei riitä, että puhemies panee tämän merkille. Minä edellytän, että tämä saadaan loppumaan. La presidencia toma nota. Puhemies kiinnittää tämän asian huomiota ja hän sitten ryhtyy toimiin. Mutta ensin pitää siis asia panna merkille ja sen jälkeen voidaan vasta ryhtyä toimiin. Minulla on ilo kertoa teille, että istuntosalissa on Kuvaitin parlamentin edustajat paikalla Toivotamme heidät tervetulleeksi. Kuvatin delegaation siis. Siitä johtaa